Seuraava kohta esityslistalla on kollega Ragicin mietintö EU-asioiden oppiminen koulussa. Ensin esittelijä, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Tällä hetkellä Euroopan kansalaisilla on EU-sta puutteelliset tiedot siitä, miten toimielimet toimivat. 2014 eurobarometrin mukaan 71 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, etteivät he tiedä kovin hyvin EUsta ja 44 prosenttia on sitä mieltä, että ymmärtävät vain vajavaisesti EUn toimintaa. Vieläkin huolestuttavampaa on se, että 52 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, ettei heidän äänensä kuulu EU:ssa. Näytteissä on erittäin tärkeää, on ilmeistä, että Euroopan kansalaiset vieraantuvat yhä enemmän eurooppalaisesta projektista ja tulevat yhä euroskeptisemmäksi huomaavat myös demokratiavajetta Euroopan unionin päätöksentekoprosesseissa. Siksi dialogin vahvistaminen kouluissamme ja muissa koulutuslaitoksissamme on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan saada tämä kuilu kurottua umpeen EUn ja sen kansalaisten välillä ja palauttaa kansalaisten usko Euroopan, eurooppalaisen integraatioprosessin Eh, hyödyllisyyteen ja tarpeellisuuteen. se on vieläkin tärkeämpää tämänhetkisessä pakolaiskriisitilanteessa, jossa eh, vakavia uhkia eh, perusoikeuksille, ihmisoikeuksille ja demokratialle kohdistuu terroristien taholta. Meidän täytyy olla tietoisia, kansalaisten on oltava yhä tietoisempia yhä monimutkaisemmassa eurooppalaisessa integraatiossa. Ja siksi kansalaisten pitäisi saada vankkaa tietoa ja syvää ymmärtämystä EUsta ja sen toiminnasta. Myös konkreettista lisäarvoa voitaisiin saada, kun EU-ulottuvuus otettaisiin mukaan kouluihin, joissa voitaisiin myös kriittisesti pohtia EU-kysymyksiä ja Eurooppa-kysymyksiä, niiden hyötyä jäsenvaltioille. Tämä mahdollistaisi sen, että kansalaiset ja oppilaat voisivat arvostaa monimuotoisuutta, uskontojen ja kulttuurin välistä dialogia ja sitä, että he olisivat aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia. Tämä mietintö korostaa sitä, että Euroopan unionin pitäisi tulla näkyvämmäksi opetussisällöissä ja opetusaineistoissa kaikilla tasoilla ja kaikilla koulutuksen muodoissa. Myös elämän äh, ikäisessä oppimisessa ja muissa oppimisen muodoissa. Euroopan unionin kehitys, Euroopan unionin vaikutus kansallisiin kehityskulkuihin ovat tärkeitä aiheita. Ja tässä kohtaa haluaisin korostaa, kuinka tärkeää Eurooppa-lähestymistapa on nimenomaan historian opettamisessa. On tärkeää, että äh, ihmiset muistavat eurooppalaisten arvojen merkityksen historian kulussa. Myös kansalaiskasvatus on tärkeä termi, tärkeä käsite tässä. Äh, se, että ihmiset saataisiin aktiivisesti sitoutumaan pluralistiseen, demokraattiseen, mm, moniarvoiseen yhteiskuntaan. Demokraattiset arvot ja ihmisoikeudet ovat keskiössä tässä. Suurin osa jäsenmaista on ottanut EU-ulottuvuuden opettajan koulutukseen, mutta monenlaisia puutteita on ja myös suuria eroja jäsenmaiden välillä. Paljon enemmänkin voitaisiin tehdä esimerkiksi opettajan koulutukseen, opetusmetodeihin ja siksi tämä mietintö vahvasti rohkaisee jäsenmaita päivittämään koulutusjärjestelmiään ja vahvistamaan opetussisältöjä kaikenlaisella EU-hun liittyvällä sisällöllä. Tämä koskee sekä oppijoita että opettajia ja muita kouluttajia sekä muodollisessa koulutuksessa että epämuodollisessa koulutuksessa. Euroopan unionin rahoitusvälineitä voitaisiin tässä myös käyttää hyväksi Euroopan unionin tasolla uusissa koulutus- ja kulttuuriohjelmissa pitäisi olla mukana kulttuurisen tietoisuuden ymmärtämisen ja muiden tärkeiden taitojen kehittäminen. Siksi tämä mietintö vaatii, että nämä ohjelmat saavat myös asianmukaisen rahoitustuen ja nuorten, joilla on erilainen sosioekonominen tausta, täytyy päästä tämän koulutuksen piiriin on hyvin tärkeää, että käytetään myös olemassa olevia ohjelmia. Eh, E-Twinning, School Education Gateway ja Epale-portaalia. On tärkeää, että koulutusulottuvuus on mukana, kun informaatiota jaetaan avain sidosryhmille ja kaikille kansalaisille. Kiitos myös esit- muille esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kiitos. Kiitoksia. Arvoisat kollegat, tässä on viisi minuuttia catch-tietä varten ja minulla on 18 puheenvuoropyyntöä, joten olen pyydän, että annatte minulle anteeksi, jos en voi kaikkia huomioida. Teresa Comodini, olkaa hyvä. Grazie, Sir President. What's in Kiitos puhemies. Kun me juhlimme eurooppalaista moninaisuutta, me tunnustamme yhteiset tavoitteet ja arvot ja pyrimme ymmärtämään niitä paremmin. Kun radikalisoituminen nyt on uhkana, kun se pyrkii hävittämään arvon, meidän täytyy paremmin selittää yhteisiä arvoja ja tavoitteitamme nuorille niin, että he saavat hyvän mahdollisuuden jakaa eurooppalaista kulttuuria, olla aktiivisesti mukana – opiskelijat haluavat saada tilaisuuden omia Eurooppaa. Jäsenvaltiot kyllä tarjoavat jonkinlaista koulutusta, mutta kulttuuristen arvion ymmärtäminen on muutakin kuin vain rakenteita. Jos haluamme opiskelijoilta kunnon mahdollisuuden, opettajilla pitää olla myös kunnon välineet käytössään. EU pitäisikin jatkuvasti kouluttaa opettajia, tarjota suuntaviivoja opettajastandardeille, tukea verkottumista, joka hyviä käytänteitä ja tarjoaa sähköisen opittamisen alustoja. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dancila, yksi minuutti, olkaa Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, puhemies. Koulutus on koko yhteiskunnan pohja. Haluaisin onnitella esittelijä hänen lähestymistavastaan, että otetaan tämä EU-ulottuvuus mukaan opetussuunnitelmaan ja hyvien käytänteiden jakaminen eri oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa. Olen agrivaliokunnan jäsen ja haluaisin tässä mielessä korostaa erästä ajatusta, joka täällä on mainittu, eli että Euroopan unionin pitää huomioida kaikki haasteet, mitä on edessä, ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että opetussuunnitelmia yhdenmukaistettaisiin, jotta voitaisiin huomioida nämä haasteet. Maaseutualueet ovat tärkeitä ja tärkeänä osana opetussuunnitelmia ammatissa koulutuksessa pitäisi olla ma- Kiitoksia, arvon kollega Jan Kutsikov, seuraava puhuja. Yeah, Mr. Commissioner, dear colleagues, Puhemies, komission jäsenkollegat, monellakaan kansalaisella ei ole riittävästi tietoa arvoista, joihin yhdentyminen perustuu, eikä tietoa toimielimistä ja niiden toiminnasta, miten se vaikuttaa suoraan maihin ja heidän omaan toimintaansa. Auttaaksemme kansalaisia paremmin ymmärtämään, että Euroopan unionista on kyllä hyötyä arjessakin. Meidän täytyy lähentää tätä kansalaisten suuntaan käytännössä. Mitä EU tuohille jokaiselle. Miten edistää tietämystä kouluissa, julkisilla tiloilla, viestimissä, varsinkin nykytilanteessa, kun yhä enemmän on myllerrystä maailmassa ja näin uusia haasteita. EU-sta puhumisen pitäisi myös huomioida ne monimutkaiset suhteet, joita on EUn ja jäsenvaltion välillä. Kaikille kansalaisille tulisi tehdä selväksi, että EUta ovat muokanneet jäsenvaltiot ainutlaatuinen historioineen ja kulttuureineen. Minä uskon, että kulttuurien välinen lähestymistapa koulutuksen on nyt tässä tarpeen. Kiitoksia. Seuraava puhuja Zoltan Balcho. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan unionista opettaminen voi olla hyödyllistä, jos nuoret eivät saa yksipuolista propagandaa, vaan todellista tietoa EUsta ja tulevaisuudesta, mutta tässä mietinnössä ei lähdetä tästä ajatuksesta liikkeelle, vaan sanotaan, että EU tiedon puutteellisuus voi antaa mielikuvan demokratian puutteesta ja se voi myös johtaa euroskeptisyyden leviämiseen demokratian vaje ei ole vain tunne, vaan se on totta. Ja euroskeptisyys ei ole mikään rutto, vaan se on yhteinen käsite niille, jotka eivät pidä Eurooppaa kaunina tulevaisuuden kuvanamme. Ja on valmistettua ihmisiä monikulttuuriseen yhteiskuntaan, mutta ei. Nyt pitäisi vahvistaa yhteistä eurooppalaista identiteettiä, monikulttuurisen yhteiskunnan mahdoton ajatus pitää unohtaa. Eine Minute Isabel Adinolfi. Kiitoksia. Sitten Isabel Adinolfi, yksi minuutti. Kiitos puhemies, kollegat, tunteakseni tätä eurooppalaisiksi, minä uskon, kansalaisten täytyy tuntea Euroopan unionia. Toisin sanoen ennen kaikkea kansalaisten täytyy saada käyttöönsä kaikki mahdolliset välineet, materiaaliset ja älylliset, joita tarvitaan tähän. Ja tarkoittaa, että suositaan myös lähentymiseen kriittisen pohdiskelun lähestymistapaa niin, että edistetään ja suositaan ennen kaikkea konkreettisin esimerkkein niitä arvoja ja oikeuksia, joita meillä on. Se merkitsee myös, että selitetään toimielirakennetta, päätöksentekoprosesseja, joita täällä on, koska ne eivät ole kovin yksinkertaisia, ja mitä vaikutusta niillä on ihmisten arkeen. Vain näin voimme muodostaa eurooppalaisia kansalaisia, jotka ovat todella tietoisia ja haluavat myös päästä eroon demokratian vajeesta. Demokratian vaje on erittäin vahvasti tuonut esille myös mietinnössä. Sitä nimenomaan korostetaan, koska yhä syvempi kuilu on kansalaisen toimielinten kesken ja se on kurottava umpeen. Kiitos. Kiitoksia ja viimeinen puhuja Bogdan Venta, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä voin tukea sitä, että EU-ta koskevaa opetusta annetaan kouluissa. Euroopan integraation syyt, toimintatapa ja vaikutus kansalaisten arkeen voivat olla hyvin tärkeitä yhteiskunta opin aineksia kouluopetuksen osana oppilaat voivat näin syventää maailmankatsomustaan. Koulussahan ei ole kysymys vain koulutuksesta, vaan myös kasvatuksesta, kansalaiskasvatuksesta, e, jotta oppilaista tulee aktiivisia kansalaisia. Nyt on otettava huomioon, miltä näyttää sellaisten ihmisten tilanne, jotka tulevat EUn ulkopuolelta EUhun. Siksi meidän täytyy pohtia kansalaisuusarvoja ja näiden ihmisten integrointia yhteiskuntaan. Mielestäni Euroopan unionin tulee tukea tätä aloitetta. Sitten tulemme komission ähm, puheenvuoroon. Kiitoksia puhemies. For his... No, Nuoret ihmiset ja heidän integroimisensa yhteiskuntaan on hyvin tärkeää ja tämän koulutuksen täytyy olla monipuolista ja sen täytyy, jokaisen nuoren ihmisen Euroopassa täytyy ymmärtää ja jakaa meidän perus arvomme. Meidän täytyy rakentaa sellainen Eurooppa, jossa jokainen nuori henkilö voi löytää paikkansa yhteiskunnassa ja toteuttaa omaa potentiaaliaan riippumatta siitä, millaisesta taustasta hän on kotoisin. Mitä tarkoittaa EU-oppiminen koulussa konkreettisesti? Olen täysin samaa mieltä herra Dagicin lähestymistavasta, joka tästä mietinnöstä käy esille. Mielestäni tässä on kaksi ydinasiaa. Ensinnäkin Euroopan historian, kulttuurin ja kielten opettaminen ja toiseksi kansalaiskasvatus. Nämä aspektit liittyvät toisiinsa. Jos Eurooppaa ei tunne, on mahdotonta ymmärtää Euroopan unionin perustalla olevia arvoja. Jos emme tunne naapuriemme kieltä ja historiaa, emme voi olla aktiivisia Euroopan kansalaisia. Kaikki tämä kuuluu tähän EU-ulottuvuuteen koulutuksessa ja on osa sitä. Totta kai jäsenmaiden omaa jäsenmaista itsestään on kiinni, miten he ottavat tämän konseptin osaksi opetustaan Euroopan unioni politiikkayhteistyönsä ja erityisesti Erasmus-ohjelmansa puitteissa voi edistää näitä asioista. Muutama vuosi sitten täällä päin yhteisymmärryksen siitä, mitä perustaitoja jokainen tarvitsee ja erityisesti uskontojen ja kulttuurien välinen dialogi ja sen rohkaiseminen on tässä hyvin tärkeää, jotta lapsistamme tulee tietoisia ja aktiivisia kansalaisia. Tämä onkin aina ollut tärkeä osa meidän työtämme. Tämänhetkisessä kontekstissa tarvitaan enemmän kuin koskaan sitä, että paremmin ymmärrämme ja paremmin välitämme yhteisiä arvojamme. Viime vuoden maaliskuussa Euroopan opetusministerit hyväksyivät Pariisin julistuksen eh, Charlie Hebdo terrori-iskujen jälkeen. Eh, keskiössä tässä olivat suvaitsevaisuus, ja syrjimättömyys ja välineenä koulutus. Meillä on myös politiikkayhteistyö 2020 kontekstissa ja radikalisoitumisen estäminen on myös tärkeää. Kriittisen ajattelun edistäminen ja vahvistaminen on tässä avainasemassa. Komissio antaa hyvin paljon arvoa EU-ohjelmille, kuten Erasmus, Luova Eurooppa ja niin edelleen. Kulttuurinen tietoisuus ja kielitaito ovat näissä keskeisessä roolissa. Vuonna 2016 komissio tulee sitoutumaan näiden ohjelmien aktiiviseen ja täyteen täytäntöönpanon ja toteuttamiseen. Samalla tulemme kehittämään Erasmus Plusin puitteissa e-training ja sadan tuhannen opettajan verkoston IT-alustoja. Nämä ovat tärkeitä instrumentteja kouluille ja muille avaintekijöille. Ne, niiden avulla voimme levittää laadukkaita opetusmateriaaleja ja näyttää, miten parhaita käytäntöjä voidaan levittää. Komissio monitoroi kaikkia näitä toimia ja haluaa edistää kaikkien kansalaisten aktiivisempaa sitoutumista. Olen hyvin iloinen tästä agendasta ja arvostan sitä suuresti. Kiitoksia.